vetoa, että tukisitte tätä äänesty, kun tänään äänestämme. Kiitoksia puhemies. Kiitän teitä myös. No niin, hyvät kollegat. Nyt äh, olen päättänyt tämän keskustelun. Haluan muistuttaa teitä vielä, että, että tänään äänestämme vielä Riis-mietinnöstä 11.30 mm, lähtien. Seuraava kohta esityslistallamme on kyseessä kansalaisten tai EUn kansalaisten valvonta usa taholta, tämä on NSA PRISM-ohjelma. Ja nyt, hyvät kollegat, haluaisin kertomaan teille, että ensin poliittiset puolueet puhuvat, ja sitten menettelytapaivan puhujalistaa ei ole tässä mukana, ja myöskään sinisiä kortteja ei sallita. Ensinnäkin haluaisin annan puheenvuoron komission edustajalle, komission jäsen Borg. Olkaa hyvä, teillä on johdantopuheenvuoro. Yes, Madam President, thank you. I am reading the statement. Kiitoksia, voi lukea tämän komission esittämän julistuksen tähän eh, koska tämä jäsen Redingin edustajana tänään ei ole paikan päällä. Euroopan unionin komissio on huolestunut viimeaikaisista medioiden ilmoituksista, että USA-viranomaiset ovat saaneet pääsyn ja käsitelleet hyvin laajamittaisesti Euroopan unionin kansalaisten tietoja, jotka käyttävät tärkeitä USAn verkkopalvelujärjestelmiä. Prisma-ohjelma ja, ja lainsäädäntö, joka pohjalta tällaisia ohjelmia on sallittu, ovat mahdollinen vaara yksityisyydelle ja tietosuojalle Euroopan unionin kansalaisille. Prisma-tapaus, kuten medioissa on tällä hetkellä asia esitetty, on todennäköisesti sellainen, joka tulee aiheuttaa myöskin EU-kansalaisille huolenaihetta liittyen heidän henkilökohtaisen tietonsa, verkkotietojensa käyttöön ja myöskin pilvitietojen käyttöön. Jo 2012 17 prosenttia kansalaista oli huolestuneita siitä, että henkilöt, heidän henkilötietoja, jotka ovat yritysten käytössä, niitä voidaan käyttää muihin tarkoitusperiin kuin niihin ne on alun perin kerätty. Prisma-tapaus, kuten mediat ovat tällä hetkellä esittäneet, osoittaa myös sen eron Euroopan unionin ja USA lähestymistavoissa tietosuojaa. Kun USA-lainsäädäntöjärjestelmä, siinä voi sanotaan, että pelkästään USA-kansalaiset ja kansalaiset saavat perustuslain suojan, kun taas Euroopan unionissa kaikkien henkilökohtaiset tiedot ja näiden tietojen luottamuksellisuus on tunnustettu ja suojeltu, ja se on perusoikeus, riippumatta siitä, mitä kansalaisuutta he edustavat. Koska raportit ovat hyvin huolestuttavia, ja tämä Kyseessä oleva lainsäädäntöinen asia ei ole mikään uusi. Tätä komissio on katsonut jo aikaisemminkin. Voin antaa tästä yhden esimerkin. Komissio on ottanut jo eh, lainvalvonnan liian pitkälle menon eh, eurooppalaisten kansalaisten tietojen suhteen. Tämänhetkisten neuvottelujen yhteydessä USA kanssa, kun puhutaan yleisestä tietosuojasomuksesta, poliisi ja oikeusviranomaisten yhteistyön puitteissa. Kuten tiedät, varmasti varapuheenjohtaja Reding on saanut myöskin neuvottelu, mandaatin neuvotella tästä sopimuksesta USAn kanssa. Ja hän pitää myöskin tämän talon ja tämän talon jäsenet, myöskin johtavan valiokunnan jäsenet tietoisina näiden neuvottelujen edistymisestä. Komissio vaatii selkeää sitoutumista USAlta että noudatetaan ja huolehditaan EUn kansalaisten perusoikeuksista ja tietosuojasta ja että myöskin voidaan hakea muutosta toimiin samalla tavoin kuin usa kansalaisille myönnetään siellä. Mitä tulee Prisma-ohjelmaan? Komissio tulee ottamaan tämän asian esille USA-viranomaisten kanssa mahdollisimman pian – ja pyydämme heiltä lisäselvitystä sen, siihen liittyen, että onko pääsy henkilötietoihin prisma puitteissa, onko se rajoittu vain tiettyihin tapauksiin ja perustuuko se johonkin konkreettisiin epäilyksiin vai sallitaanko vain tästä pulkkitiedon siirtoa. Varapuheenjohtaja Reding tulee ottamaan tämän asian hyvin voimakkaasti esille tulevissa EU-USA-ministeritason tapaamisessa perjantaina Dublinissa. USAn lisäksi EU voi toimia myöskin varmistamalla sen, että me sitoudumme vahvaan lainsäädäntöön, jossa otetaan huomioon tällaiset tilanteet. Ja viittaan tässä erityisesti juuri tietosuojalainsäädäntöön. Tämänhetkisen EU-lainsäädännön puitteissa 95 tietosuojadirektiivin puitteissa, kun EU-kansalaisen oikeudet ovat kyseessä, niin silloin kansallinen tuomari tulee päättämään sen, että voidaanko tieto oikeudellisesti siirtää oikeusten vaatimusten puitteissa kansalaisessa, eurooppalaisessa tai kansainvälisessä järjestelmässä. Komissio uskoo, että näitä huolenaiheita pitää, pitää jatkossakin katsoa Tämä on sen yleisen tietosuoja-asetuksen suuntaus. Varapuheenjohtaja Redingin erotus ylläpitää tämänhetkisen korkean tietosuojan tason EU:ssa päivittämällä kansalaisten oikeuksia ja takaamalla se, että he tietävät, koska heidän yksityisyyttä on loukattu. Ja takaamalla se, että jos hyväksyntä vaaditaan, niin hyväksyntä on todellinen. Ja erityisesti EUn tietosuoja-uudistus, sen tulee varmistaa se, että Euroopan unioni voi katsoa tilanteita, kuten Prisma-ohjelma esimerkiksi, oman tietosuojalainsäädäntönsä kautta selkein määräyksin, jossa katsotaan alueellista soveltamisalaa ei-eurooppalaiset yritykset, kun he tarkoittavat tarjota palveluja ja hyödykkeitä eurooppalaisille kansalaisille ja kuluttajille, heidän pitää noudattaa EUn tietosuojalakia kokonaisuudessaan. Siinä on laaja henkilötietojen suojelu ja, ja selkeät vastuualueet tiedon käsittelijöille ja myöskin selkeät säännöt kansainvälisille tiedon siirroille. Ehdotuksen tietosuojelutuksen johtonsa kappale, no 19, heijastelee meidän kantaamme siinä mielessä, että, että voidaan estää äh, laivallintasääntöjen ongelmat, niin kolmansien maiden, maiden laivallintaviranomaiset ja heidän pääsy EU-kansalaisten tietoihin, joita pidetään usa yritysten äh, palvelimissa, sen pitäisi tehdä selkeiden sääntöjen mukaan, kuten EU-USA vastavuoroinen oikeusapusopimus. Euroopan parlamentti on tehnyt tarkistuksen siihen, että pitäisi edelleenkin tarkentaa asetuksen sääntöjä ja ehtoja, joiden pohjalta tuomioistuimen päätös kolmannessa maassa on täytyntöön pantava EU-lainsäädännön mukaisesti. Komissio tulee katsomaan näitä erotuksia jatkossa. Hyvät jäsenet, hyvä puhemies, komissio on sitä mieltä, että tämän ehdotuksen nopea hyväksyntä tulee ratkaisemaan kaikki porsaanreijät, joita syntyy, jos yritykset keräävät ja käsittelevät Euroopan kansalaisten tietoja ja ovat sitten eri järjestelmien alaisia. Tämän takia Komissio pyytää, että tämä parlamentti antaa nopeasti tavoitteet tähän uuteen uudistukseen ja tehdään nopeaa työtä tämän tietosuojapaketin suhteen. Kiitoksia komission jäsen Borg ja seuraavaksi sitten poliittisten ryhmien edustajat. Ensinnäkin edustaja Weber, EPP-edustaja. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Meine Daten Hyvä puhemies, herra komissaari. Minun tietoni kuuluvat minulle. Tämä on pääperiaate eurooppalaisessa tietosuojalainsäädännössä. Myös valtio on, on hyväksynyt sen, että minun tietoni kuuluvat minulle ja minä haluan, saan päättää, mitä niille tehdään. Ja tämä on myös valtion, valtion hyväksymä. Valtion pitää nämä rajat myös ottaa tosissaan. Ja sen takia nämä kertomukset USAsta ovat hyvin huolestuttavia. On oikein hyvä, että me käymme tästä keskustelua. Ja on hyvä, että myös USAssa keskustelu käynnistyy uudestaan, jotta tieto, henkilötietojen käsittely tulee esi- edelleen esille. EPPn puolesta USA on erilaisia käytäntöjä omien maiden kansalaisten ja ulkomaan kansalaisten tieto, henkilötietojen käsittelyssä. Ja tämä meidän mielestämme on täysin tuomittavaa ja sen myös amerikkalaiset ystävämme saavat tuota meidän täytyy nyt tavoitteemme määritellä. Ensinnäkin me tarvitsemme avoimuutta, meidän pitää tietää mitä tapahtuu ja senpä takia komissio ja varapuheenjohtaja. Reding on ottanut esille tämän asian ja tulee keskustelemaan siitä Dublinissa ministerien kanssa. Meidän täytyy määrittää käytäntö, oikeuskäytäntö ja olemassa olevien lakien noudattaminen. Me haluamme myös yritysten avoimuutta, Google, Facebook ja muut tällaiset yritykset, jotka keräävät tuloa myös Euroopasta ja, ja firmat, jotka käyttävät näitä, näitä palvelimia, niiden pitää tietää, mitä niiden tiedoille tapahtuu. Kolmanneksi haluamme myös Britannian roolia selventää. On kuulunut sellaista, että salainen palvelu Britanniassa on välittänyt tietoja eurooppalaisten kansalaisista USAlle. Neljänneksi, internet on globaali ja sen takia me tarvitsemme yhteisiä sääntöjä. Komissio tekee työtä kehyssopimuksesta oikeus asioiden äh, puolella. Se on ihan hyvä, mutta me tarvitsemme ehkä tällaisen äh, raami, puitesopimuksen poliisiasioiden äh, asalla, miten yksityistieto, yksityishenkilöiden tietoja käytetään myös poliisissa. Viidenneksi me tarvitsemme eurooppalaista pilvipalvelua. Silloin kun eurooppalaista tietoa säilytetään eurooppalaisten pilviin, on hyvä, että se on meidän omalla alueella. Ja silloin meidän kansalaisemme ja firmamme voivat olla vakuuttuneita siitä, että eurooppalaiset pilvipalvelut noudattavat eurooppalaisia sääntöjä. Kuudenneksi me tarvitsemme modernia EU-tietosuojatasoa. Jos me Euroopassa käytämme riittävän moderneja ja täytäntöönpanemme riittävän moderneja sääntöjä, silloin voimme muiltakin tätä edellyttää. Meidän täytyy äh, katsoa, kuinka suurista määristä on kyse ja millaisia urkintatekniikoita on olemassa. Meidän täytyy olla rohkeita tänä päivänä asettaa tälle kehitykselle myös tietyt rajat, niin kuin komissiokin on ehdottamassa. Minä haluaisin nyt yhdeks, teitä, teihin vedota, että 9. kesäkuuta me emme 9. Eh, heinäkuuta me emme jää eh, jalkoihin, vaan me vastaamme näihin suuriin tämän päivän haasteisiin ja tätä kautta pääsemme edistymään. Ja tähän lopuksi hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, EPP eh, e on sitä mieltä, että USA on kuitenkin monella alalla meidän kumppanimme. Me emme yksin Euroopassa voi rakentaa standardeja, vaan tarvitsemme yhteistyötä, jotta voimme kansainvälistä terrorismia vastaan toistella. Mutta kuitenkin eurooppalaisilla viranomaisilla on hyötyä tästä yhteistyöstä. Saksassa pystyttiin estämään eräs pommihyökkäys, koska amerikkalaiset olivat keräämään tietoa, ja Madridissa on tapahtunut samalla tavalla. Ja senpä takia haluaisin korostaa sitä, että USA on meidän komppanimme kumppanimme ja EU-komissio äh, tietysti äh, joutuu äh, katsomaan uusia sääntöjä siitä, miten esimerkiksi rahansiirtoja Euroopassa käsitellään. Meillä on oma, omat tehtävämme tehtävänä, mutta meidän täytyy tehdä kuitenkin yhteistyötä hyvän kumppanimme Yhdysvaltojen kanssa. Kiitoksia edustaja Weber. Ja sitten edustaja Moraes. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Madam President, uh, Puhemies, arvoisa komission jäsen, SD-ryhmälle tapahtumat viimeispäivinä kun saimme The Guardianista tietoja koskien tätä huippusalaista vakoiluohjelmaa, PRISM-ohjelmaa, jota turvallisuusvirasto toteuttaa Applen, Facebookin, Googlen, Microsoftin avustuksella, mukana myös Skype, YouTube ja monet muut ne ovat erittäin suuria yrityksiä. Tämä on aiheuttanut sokkialtoja Euroopassa ja meidän ryhmässämme on aivan selvää, että vaikkakin turvallisuus on tietysti tärkeää, niin tämä on aiheuttanut meidän kansalaisillemme huomattavan luottamuksen, luottamusvajeen ja neuvoston ministeritason kokouksessa on erittäin tärkeää, että myös parlamentti ja kaikki poliittiset ryhmät antavat komissiolle tukea asiassa ja vaativat USAta tilille, mitä ovat, siitä mitä ovat tehneet. Ovat välittäneet valtavasti tietoja kansalaisista. Tämä on ehkä aivan turhaa toimintaa terrorismin, terrorismin vastaisessa toiminnassa, kun pyritään parantamaan kansalaisten turvallisuutta. Turhaa tietoa ja tiedon vakoilua ja tämä rikkoo ihmisten luottamuksen ja haittaa koko terrorismin vastaista taistelua. Pitäisi saada aikaan tasapaino turvallisuuden ja tiedonsuojan välillä. Tämä on erittäin ratkaiseva balanssi. Eri lehtien mukaisesti nämä yritykset, joilta NAS vaatii tietoja ja ovat antan, päästäneet, jakaneet tietojaan ja ehkä näin USAn tiedostelupalvelulla tullut mahdollista lähettää suoraan yrityksille tietoja. Olemme huolissamme siitä, että yleinen pääsy ja joukko käsittely ihmisten tietojen kohdassa kohdalla on tapahtunut. Ja tässä nämä yritykset ovat myös rikkoneet ihmisen luottamusta. Tämä ei mitenkään sovi yhteen EUn tietosuojalainsäädännön kanssa, joka on voimassa. Meitä huolestuttaa myös se, että puuttuu juuriset puitteet USA ja välisistä yhteyksistä, mitä tulee tietosuojaan. Erityisesti kun ajatellaan, että neuvottelut tietosuojasopimuksesta ovat käynnissä näin vuodesta 2011 jälkeen. Tällä hetkellä nämä keskustelut ovat pattitilanteessa. Kaikista näistä syistä me haluaisimme voida varmistaa sen, että komission sen va- varmistaa, että USAn viranomaiset kun käsittelevät EUn kansalaisten tietoja, toimivat meidän standardeimme mukaisesti. Tässä sitten haluaisimme vielä toistaa, että olemme sitoutuneita korkean tietosuojaan ja tässä tietysti pakettiin. Ja tässä on vielä vahvistettu tilannetta tarkistusten myötä. Tässä yhteydessä meistä on aivan selvää, että EUn juuri puitteet tietosuojakysymyksissä, lainvalvonnassa, turvallisuuskysymyksissä on äärimmäisen tärkeää, eikä sitä voida enää lykätä. Lopuksi uskomme, että aivan erityistä huomiota pitäisi kiinnittää tietosuojaan. Äh, sitä tarvitaan myös, kun neuvotellaan tärkeistä EUn ja USA välistä sopimuksesta, voidaan varmistaa se, että säilytetään peruslainsäädännön toteutuminen näissä kysymyksissä. Olemme tietoisia komission sitoumuksista pitää USA tilivelvollisena, mitä tulee tietosuoja puutteisiin, mutta on äärimmäisen tärkeää ajatellen PRISM-ohjelmaa ja NAS-kysymystä, että EU kansalaisille varmistaa, mitä voi tapahtua omassa maassani yhdessä kuningaskunnassa on suurta huolta siitä, mitä on tapahtunut, ja ihmisten luottamus on selkeästi järkkynyt. Nyt on EUn tehtävä täyttää oma roolinsa ja varmistaa, että USA joutuu vastuuseen tässä asiassa ja me säilytämme meidän standardimme ja voimme varmistaa EU-kansalaisille, että oikeasta standardista pidetään kiinni. Kiitoksia edustaja Moraes, jos muistuttaa teitä, että poliittiryhmien päätöksen mukaista. Täällä ei ole tapaa ilman puhujalistaa eikä myöskään sinisiä kortteja ei salita. Tämä on poliittiryhmien päätös. Sitten seuraavaksi edustaja Intveld. Olkaa hyvä, kolme minuuttia. Uh, thank you, chair. Uh... Kiitoksia, puhemies. Kollegat, komission jäsen. 500 miljoonaa Euroopan unionin kansalaista ovat hyvin järkyttyneitä viime viikolla, kun kuulimme, että ulkomainen valtio pääsee kaikkiin meidän yksityiselämämme herkkiin tietoihin käsiksi. Tämä on hyvin vakava tilanne ja jo USA tämä tavallaan valtion päämiehen asia, eli presidentti itse tuli vastaamaan sitten kongressiin tästä asiasta ja medialle myös. Mitä nähdään sitten Euroopassa? Ensinnäkin kaikella kunnioituksella komissiota kohtaa meillä on täällä kansanterveys komission jäsen paikan päällä, kun komission puheenjohtaja Barroso on lähtenyt tänne paikan päälle helikopterilla matkaa vastaamaan tänne näin meidän 500 miljoonalle ihmiselle. Meidän pitäisi kuulla hänen vastauksensa tähän. Missä on vastuullinen komission jäsen? Missä ovat tärkeimmät Euroopan unionin johtajat? Meidän pitää katsoa myöskin itseämme. Katsokaa nyt ympärillenne. Puoli tyhjä täysistösali. sali ja aikaisemmin, kun vastaavanlaisia tilanteita oli vaikka tämä Echelon-tapaus oli käsillä, niin silloin jokainen jo oli paikalla. Ja nyt täällä on vain muutama kourallinen edustamassa 500 miljoonaa kansalaista. Me petämme Euroopan unionin kansalaiset niinä aikana, kun unionin luottamus on muutenkin jo alhaisissa luvuissa. Meidän pitäisi, me pitäisi hävetä itseämme. Ja sitten vielä tähän asiaan. Ensinnäkin, me olemme todellakin olleet hyvin yllättyneitä, että amerikkalaiset vakavat, äh, mutta oikeastaan me tiesimme jo tästä näin. Meidän pitää miettiä itsekin äh, tätä asiaa uudestaan ja kysyä komissiolta. Ja kun kysytään komissiolta asiasta, niin tämähän puhuisi seinälle. Meillä on pitkä lista vastauksista, kaikista asioista, patriotilainsäädännöstä, äh, lainsäädännöstä lainsäädäntö koskee ulkopuolisia alueita ja niille, ja vastauksia ei tule. Ja kansallisvaltioissa on myöskin kaikissa samanlaisia asioita esillä. Kaikissa jäsenvaltioissa, myöskin UKssa, edustaja Mores, ja minun jäsenvaltiossa, me teemme samalla tavalla. Jäsenvaltiot puhuvat tavallaan kahdella kielellä kansalaisilleen. Ei mikään ihme, että he menettävät luottamuksensa hallituksiin. Ja ja siis kansalaiset luottaa hallitukseen, mutta hallitus ei luottaa selitä vähäkään kansalaisiinsa. Me menemme tässä moraalisen auktoriteettimme. Miten voimme sitten vaikka Egyptin tai Iranin tai jonkun muun maan suuntaa sitten sanoa, että heidän pitäisi vakoilla omia kansalaisia, jos tämä tapahtuu demokratiassa, jos me teemme omille kansalaisille näin, me menetämme uskottavuutemme tässä. Sitten erityissuhteista. Kuulimmekin kaikilta kollegoilta tästä viittauksesta erityissuhteestamme meidän suureen ystävämme, liittolaisemme USAhan. No miksi te kuunnelit sitten USA-presidentin lausuntoa, kun hän puhui amerikkalaisille? Hän totesi, että älkää huolehtiko, emme vakoile USAn kansalaisia, vaan pelkästään ulkomaalaisia. Ulkomaalaisia, siis meitä. Ne ovat, ovat eurooppalaisia vakoilemassa. Mikä erityissuhde tämä on? Viimeisen 12 vuoden aikana Eurooppa on tehnyt kaikkensa ollakseen USA liittolainen terrorismin vastaisissa taisteluissa. Ja varmaankin olemme jatkossakin heidän liittolaisemme, mutta meidän pitää kyllä puhua asioista silmästä silmään. Ja jotenkin olen kiitollinen, että te olette täällä paikalla, komissiosen Borg, mutta tämä on kyllä johtajan asia nyt. Täällä tarvitaan poliittista johtajuutta Euroopassa, jotta voidaan puolustaa meidän kansalaisemme oikeuksia. Nä, nyt on se aika tullut. Thank you, colleague Invelt. Kiitoksia edustaja Intervelt. Ja sitten edustaja Albrecht, vihreän edustaja. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitos puhemies, hyvät kollegat, hyvä komissaari. Olen samaa mieltä kuin kaikki poliittiset ryhmät, niiden edustajat täällä. Haluaisin sanoa, että tässä ei ole kyse pelkästään tietosuojasta, ja pienestä teknisestä jutusta, vaan tämä, tässä on kyse oikeusvaltiosta ja demokratiasta, koska kumpikaan, kumpaankaan ei sovi tämmöinen kansalaisten massavalvonta tai urkinta. Ja senpä takia meidän pitää nyt asettautua vastaan ja sanoa, että massojen valvonta ei ole mitä tarvitsemme. Me tarvitsemme tar- tarkempia tietosuojasääntöjä, jotta voimme varmistaa demokratian ja oikeusvaltion toimimisen ja jotta saisimme myös luottamusta digitaalimarkkinoihin yleensä markkinoihin. Ja sen takia on hyvä, että me reagoimme eurooppalaisina luomalla omat tietosuojanormimme varmistamme omien kansalaistemme aseman ensinnä ja sen jälkeen päätämme mahdollisimman nopeasti siitä, minkälaista lainsäädäntöä tarvitaan tietosuojalle. Tiukat normit, myös tietojen siirto muihin kolmansiin maihin. Tässä on kyse yrityksistä, jotka käsittelevät valtavia määriä yksityis, tietoja yksityishenkilöistä ja antavat niihin pääsyn. Jos me haluamme turvallisen eurooppalaisen pilvipalvelun ja haluamme varmat eurooppalaiset tietosuojasäännöt, niin silloin voimme selkeitä sääntöjä antaa myös tietojen siirrolle kolmansiin maihin ja tämän kehyssopimus Yhdysvaltojen kanssa tietosuojasta, sen osalta meidän pitää tehdä paljon työtä. Meidän pitää Yhdysvaltojen kanssa sopia tietystä puitesopimuksista, mutta me tarvitsemme tiettyä liikettä myös toiselta puolelta Atlanttia. Me tarvitsemme lainsäädäntöä, tarvitsemme muutoksia lainsäädäntöä. Ilman näitä muutoksia me emme voi päästä yhteisiin, yhteisiin sääntöihin. Kiitokset. Sitten seuraavaksi edustaja Hope Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, komission jäsen, tämän päivän keskustelu koskee, että voidaan lisätä kansalaisten uskoa ja luottavaisuutta ja viedään vastuulle hallitukset ja virastot, jotka heitä palvelevat ja suojelevat. Nämä yritykset, jotka on jo mainittu ja pantu häpeään, ovat tähän mennessä kieltäneet toiminensa lain ulkopuolella. Hallitukset ja eu komissio ovat ilmaisseet huolta, kuulimme tämän tänä aamuna, ja onkin oikea, että tällä hetkellä on liian lop- aikaista vetää loppujohtopäätöksiä asiasta, mutta tässä on kuitenkin olemme jo nyt osoittelemassa sormella. Jotkut teistä jo ilmaisevat varsin vahvoja Amerikan vastaisia tai komission vastaisia puheita. Tämä on aivan liian tuttua. Samoin opportunismi eh, ilman minkäänlaisia ta- takeita ja todistusaineita, koska parlamentissa usein tuomitaan ihmisten ennen oikeudenkäyntiä. Parlamentti tällä hetkellä tekee kovasti työtä, pyrkii uudistamaan tietosuojalainsäädäntöään ja vieläkin pyrkii sopimuksen USA kanssa tietojen vaihdosta. Minun, minä ja minun ryhmäni tukee tätä asiaa. Jotta voitaisiin onnistua kansallisten suojelussa, rajojen ulkopuolellamme on suhteemme muihin maihin. Tämä on asia. Ja minä varoittaisin siitä tavasta, jolla jotkut parlamentin jäsenet ovat ottaneet kantaan. Ei puhuta arvoista, vaan jaetaan, tehdään jakolinjaa vieläkin suuremmaksi meidän keskuudessamme. Tässä tarvitaan tasapainoa nykyajan maailmassa tiedustelupalveluita usein syytetään siitä, että eivät toimi tarpeeksi nopeasti, sitten niitä tuomitaan siitä, että ne menevät jotenkin liian pitkälle. Niiden onnistumisia juhlistetaan yksityisesti, mutta epäonnistumiset ovat todella julkisia tapahtumia. Yhä enemmässä määrin, kuten me tiedämme, terroristit ja järjestäytyneet rikollisryhmät käyttävät informaatiota, teknologiaa viattomia kansalaisia vastaan. Tämän takia täytyy olla olemassa sellainen odotus, että samaa teknologiaa käytetään reagoidessa tähän tilanteeseen. Tietysti tätä tietoa pitää käyttää demokratisen periaatteiden rajoissa. Meidän pitää ymmärtää, että emme saa aikaa suurempaa vapautta, jos poistamme muita vapauksia. Ja yksi suurimmista me tulee aina olemaan oikeusvaltioperiaate. Siksi joskus on välttämätöntä, että me poliitikot muistamme niitä, joilla on vähemmän näkyvää valtaa. Että kun varmistetaan kansalaisen turvallisuus ja vapaus, sen ei kuitenkaan pidä uhrata koskaan demokratiaa. Mutta kannattaisi myös ehkä täälläkin muistaa, kuka todellinen viha, vihollinen on ja missä hän piilee. Ja kun me toimimme liittolaistamme kanssa, kun haluamme vastauksia ja totuutta, mutta ystävät kuuntelevat parhaiten, kun keskustellaan, eikä silloin, kun huudetaan heille. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Sitten edustaja Paska, eft minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Hyvä komission jäsen, olet todellakin pöyristynyt näistä viimeisistä paljastuksista liittyen NSA Prisma-ohjelmaan. Vuosi 2007 lähtien ovat keränneet tietoja ja arvioineet tietoja meidän kansalaisistamme. Kaikkea sähköistä viestintää on valvottu, joka on mennyt amerikkalaisten palvelimien läpi. Tämä osoittaa sen, että he loukkavat yksityisyyttä, meidän kansalaistamme yksityisyyttä ja oikeuksia. Meidän ei pidä sallia laitonta Euroopan kansalaisten valvontaa ja vakoilua. Tämän takia amerikkalaiset yritykset ovat sallineet pääsyn tämän tyyppiseen tietoon USAn hallitukselle ovat loukanneet EU-lainsäädäntöä ja meidän pitää tutkia tämä asia ja asettaa heille samat seuraamukset, joita me noudatamme muillekin, jotka loukkaavat sääntöjämme. Tämä on amerikkalaisten partnerimme paranoidi käsittely on, on kyllä ikävä asia. Sitten edustaja Versiat, olkaa hyvä. Minuutti 30. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies. Kun kuuntelin teitä komissaari, niin tekee mieli sanoa, että pidättekö meillä vähän tyhmänä tiedätte, Rova Redingin pitäisi olla täällä. Hän tietäisi asiasta enemmän. Ja, ja senpä takia me olemme ihan uusilla, uusilla ulottuvuuksilla. Nämä Britannian paljastukset Prisma-ohjelmasta ovat hyvin hämmentäviä. Ja tässä heti kun puhutaan tietosuojasta USAn kanssa, niin nämä asiat menevät näin. Joe Biden, varapresidentti, toukokuussa kysyi, että kuinka paljon amerikkalaisten yksityisyyden suojaa varmistettiin Amerikassa. Ja nyt tuntuu, että epäilykset ovat ovat heränneet. Ja sen takia tiedämme, että NSA hyväksyy ainakin yhdeksän yrityksen palveluita tietoa suoraan. Ja meidän, ja monet sanovat, että ei tiedetty, että kyllähän me olemme tutkineet asioita ja, ja pitäneet varmasti. Ja nyt sitten eurooppalaiset suoraan Obaman suusta ovat kuulleet vahvistuksen tälle asialle. Ja hänhän sanoi todella kylmästi, että että internetin tiedustelu, internettiedustelu ei koske omia kansalaisia eikä Amerikan maaperällä olevia, vaan tässä vakoillaan vain ulkomaalaisia. Ilmeisesti lakia on, on loukattu, ei, ei verisesti, mutta kuitenkin ja senpä takia me olemme jo kuukausia vaatineet, että eurooppalaisilla ei ole samoja oikeuksia kuin amerikkalaisia. Tämmöisiä miljoonia tietoja on välitetty ilman minkäännäköistä, minkäännäköistä seuraamusta. Europolin valvontaviranomaiset e, e, eivät meitä ole vakuuttaneet myöskään. Me emme voi jatkossakaan näitä transatlanttisten neuvottelujen kierroksien ei ole pystytty käyttämään tällaisen asian estämiseksi. Me olemme aktan hylänneet, koska siinäkään eurooppalaisilla ei ollut yhtä lailla oikeuksia kuin amerikkalaisia. Ja sen takia tässä on hyvin paljon, hyvin paljon tekopyhyyttä pelissä. Amerikkalaiset, se mitä me heiltä vaadimme, on eurooppalaisten tietojen suojelu yhtä lailla kuin omien kansalaistensa. Kiitoksia. Sitten sitoutumattomia edustaja, edustaja Erenhaus, olkaa hyvä. Niin, jos tiedustelupalvelujen edustaja 24 tuntia vuorokaudessa tutkii että että varmaan hyväksy tätä, mutta juuri tämä tapahtuu digitaalisella alueella koko ajan sähköisessä viestinnässä. Miljoonia ihmisiä valvotaan. Tämä talo on vastuussa siitä, että perusoikeuksia suojellaan. Ja tämä ohjelma loukkaa perusoikeuksia. Ja mitä me teimme? Me sallimme mm, jatkuvasti vaikka mm, matkustajatietojen tai SWIFT-tietojen suhteen, meidän vertaan aina pöydän yli. Nyt on vihdoinkin aika, että me otamme ohjat käsiksi ja me otamme vastuun kantaaksemme ja me todellakin huolehdimme siitä, että nämä ohjelmat keskeytetään. Meidän pitäisi ottaa tutkimus, jossa nähdään, että mitä oikeudellisia vaikutuksia tällä ohjelmalla on, mitä eurooppalaisia tiedustelupalveluita tässä on mukana, mitkä hyötyvät tästä, Europolko. Ja sitten myöskin pitäisi kutsua amerikkalaiset edustajat tänne vastuulle, vastaamaan kysymyksiin paikan päälle. Tämänhetkinen tilanne johtaa kyllä nyt ulos vapaasta demokratiasta. Kiitoksia edustaja Ehrenhausen. Ja sitten lopuksi vielä komission edustaja Borg, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Komissio, täytyy sanoa, jakaa Euroopan parlamentin tunteman huolen PRISM-skandaalista ja, ja kun keskustelin tänään varapuheiden Tarova Redingin kanssa, ja minun täytyy myös kertoa hänelle, että hän, tai hän tulee 19. kesäkuuta kansallisvapausvaliokuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että hän ei vain keskustele live-valiokunnan kanssa näistä tapahtumista ja niistä, kun tapahtuvat siihen asti, vaan viitataan myös hän tulee kertomaan myös neuvotteluistaan Dublinissa ensi perjantaina. Me otamme esille tämän yhteisen huolen ministeritason kokouksessa ensi perjantaina Dublinissa ja pyydämme selvennyksiä USAn yleisestä syyttäjältä. Tämä oli oikein hyvä keskustelu, puhemies, vaikka on vähän lyhyt. Ja tietenkin oli kaksi eri koulukuntaa, jotka eivät kuitenkaan ole mitenkään ristiriidassa toistensa suhteen. Ensinnäkin meidän pitäisi selventää asioita USAn kanssa, selvittää kysymyksiä ja tehdä selväksi se, että aina kun Euroopan kansalaisen tiedot ovat kyseessä, eurooppalaisia sääntöjä pitäisi noudattaa ja että me emme ole tyytyväisiä tietosuojan tasoon, jota USA myöntää, vaan erityisesti jos lukee niin kuin herra Mores sanoi The Guardian-lehteä. Siellä viitataan tähän paljastajaan ja tapaan, jolla voidaan saada ihmisten tietoja ja tämäkin henkilön tiedot esiin, jotka ovat, joka on tämän paljastanut. Hän viittasi USAn hallituksen. Hallitus on antanut itselleen valtaa joka, johon sillä ei ole oikeutta. Ei ole mitään yleistä valvontaa olemassa. Ja silloin tuloksena ihmiset, kuten minä, joutuu, voivat mennä pidemmälle kuin on oikeutta. Me voimme siis myös kysyä kysymyksiä seuraavassa on kokouksessa siitä, onko näin tehty eurooppalaisten kansalaisten kohdalla. Samalla Ymmärrän herra Kökopin kommentit. Meidän ei pitäisi unohtaa, kuka vihollinen on. Ja entisenä sisäasiain ministerinä kymmenen vuoden ajalta voin sanoa, että kun toimitaan terrorismia vastaan, rikollisuutta vastaan, mitä se olisi, jos ei ole kunnollista tiedustelupalvelua käytössä. Mutta minkä tahansa lainvalvojatahon turhautumisena turvallisuuden aiheena on, ikävä kyllä, että vaikka terroristit ja järjestetty rikollisuus, heillä ei ole mitään sääntöjä, jotka sitoo heidän toimintaansa, lainvalvontavirastoja sitoo lainsäädäntö. He voivat toimia vain lain puitteissa, jotta taistelisivat ja toimisivat terrorismia vastaan. Tämän takia arvostan herra Weberin ja muiden kommentteja he sanoivat, että meillä on aivan erityinen suhde USA-laisiin kumppaneihimme. Olemme ryhtyneet tärkeisiin tutkimuksiin, kun olemme pyrkineet estämään terrorismia ja pyrimme jakamaan tietoja kumppanuudessa, mutta kenenkään ei pitäisi käyttää tätä erityissuhdetta siihen, että ei noudattaisi lakia tai kansainvälisiä standardeja. Tästä on kyse tässä mm, tasapainottelussa ja tässä suhteessa, mutta koska kumppanuus on kuitenkin olemassa, siinä ei liity vain oikeuksia, vaan myös velvo- velvoitteita, koska jos tämä suhde on siis niin erikoinen, silloin velvoitteidenkin pitäisi olla erikoislaatuisia, eikä ke- ketään pitäisi pitää itsestäänselvyytenä. Siksi arvostan myös Rova Intveltin kommentteja tästä näistä kysymyksistä. Pidän kuitenkin mielessä sen, mitä herra Kirkhope sanoi siitä, kuka tämä todellinen vihollinen on. Haluaisin vielä muistuttaa siitä, että ehdotuksen puitteissa, kun pyrit, ja arvostan näitä myönteisiä kommentteja, joita eri jäsenet ovat esittäneet siitä, kuinka tärkeää on hyväksyä uusi paketti, jota Rova Reding ehdottaa. Komissio on tehnyt selväksi, että ekstraterritoriaalinen lain soveltaminen kolmessa maassa voi rikkoa kansainvälistä oikeutta ja aiheuttaa juuri sävelvoitteita, joita se käyttää. Komissio on valmis pohtimaan mitä tahansa parannuksia, joita parlamentti pitäisi välttämättöminä tässä mielessä. Siksi meidän täytyy tehdä yhdessä työtä, jotta voimme nopeasti hyväksyä tämän paketin. Jotkut jäsenvaltiot halusivat lykätä tätä hyväksyntää. Meidän yhteisen, yhteisen etumme mukaista on toimia rinnakkain, erityisesti kun ajatellaan näitä hiljattaisia tapahtumia. Kiitoksia. Commissioner Kiitoksia komission jäsen Borg. Hyvät kollegat, seuraava asia esityslistallamme on edustaja Kostellon mietintö vähävaraisimmille suunnattuun eurooppalaisen avun rahasto.